lainsäädäntö. Ensin on ja tämän tekstin laatioille. Kollega Rova Pelov ensin. Kiitoksia puhemies, arvoisa komission edustaja, hyvät kollegat. Malesia on maa, joka on erittäin vaikuttava. Sillä on pitkät perinteet ja kulttuurin rikkautta. Aasian valtuuskunnassa usein pystymme havaitsemaan, kuinka nopeasti ja kuinka vaikuttavalla tavalla maa on kasvanut. Myöskin talouskasvu ja talouden mahti, joka vain kasvaa kasvamistaan, on johtanut siihen, että Malesia kuuluu maailman kymmenen nopeimmin kasvamaan talouden joukkoon. Tämä on tehnyt meihin suuren vaikutuksen. Siksi haluaisinkin ryhmän sosiaalidemokraattien nimissä ja myöskin kaikki niiden nimissä, jotka yhteistuumin allekirjoittaa tämän päätösasena tekstin, että on täysin käsittämätöntä, että Malesia kuitenkin pitäytyy näihin vanhoihin rangaistusmenetelmiin ja käyttää niitä päivittäin. Menetelmät ovat peräisin siirtymäkaudelta. Euroopassa sitä käytettiin keskiajalla. Kritiikki ei tule vain meidän puolelta, vaan myöskin muuta mukaan luottuna Malesian omat asianajajat ja YK on ihmisoikeus aktivistit vastustavat näitä käytänteitä ja nyt nopeasti täytyy saada tulosta aikaan. Olemme pistäneet ilolla merkille Aasian valtioiden peruskirjan, joissa useissa tekstin kohdissa ja johdantosan kappaleissakin yhä uudelleen todetaan, että ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja suojaaminen kuuluu Aasian peruskirjan tärkeimpiin kohtiin ja Malesia äh, kuuluu Aasian maihin. Se on jo pitkään sitoutunut demokraattisiin periaatteisiin, mukaan luettuna oikeusvaltion periaatteeseen ja universaaleihin ihmisoikeusnormeihin. Ja tämä tulemme aina yhä uudelleen toteamaan, kun tapaamme Aasian maita ja Malesian edustajia. Ja toivon, että parlamentti tänään hyväksyy tämän on teksti. Kiitoksia, Rova Weiler. Seuraavaksi Rova Schaakki, yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos. Tämä raippakäytäntö, jossa henkilöä lyödään raipalla, se on ruumiillisen rankaisun myötä, jota, muoto, jota Malesiassa käytetään Aivan erityisesti tätä kohdistetaan siirtolaisiin ja raipparangaistuksen käytettävien rikosten lista on kasvamassa. On sanottu, että on todettu, että tämä on sama kuin kidutusta hyvin usein he eivät saa oikeudenkäyntöä, he, he eivät saa kunnon syytteitä, he eivät voi käyttää oikeudellista neuvonantajaa myöskin Malesian asianajajajärjestö, joka edustaa 8000 asianajajaa, on tätä käytäntöä vastaan. Me pyydämme väliaikaista kieltoa raipparangaistuksille ja muillekin ruumiillisille rangaistuksille kun tätä lakia työstetään. Malesian ihmisoikeuskomissio, niiden tulisi tehdä riittäviä suosituksia hallituksille tämän äh, rangaistusmuodon poistamisesta. Kiitoksia hyvä. Kiitos puheenjohtaja, puhemies. Päätösemme tekstissä me tuomitsemme Malesiassa harjoitettavan ihmisten rankaisemisen keskiaikaisin keinoin. Tämä on erittäin julmaa, ihmisiä halveksivaa, alentavaa toimintaa, rankastoimintaa ja YK on erinäiset tekstit kieltävät tällaisen Voitte itse katsoa videolta, kuinka ihmisiä rangaistaan, annetaan heille ruumiillista kuljetusta Malesiassa. Ja tämä on sirkka julmuutta ja tämä lähentelee hipo kirjoitusta. Tämä edetään alentava rangaistus. Ainakin 66 rikosta on luokiteltu sellaiseksi, että niistä voi langittaa rangaistuksen Malesian vankilassa ihmisiä pahoinpidellään jatkuvasti. Viime vuonna tämä julma kohtelu vielä laajentui Mikäli ihminen tulee maahan ilman äh, laillisia matkustusasiakirjoja tai käyttää huumeita, hän voi saada raiparangaistuksen. 3500 9000 ihmistä joka vuosi saa tämän rangaistuksen. Sen vuoksi pyydämme, että Malisen hallitus hyvin nopeasti lopettaa tämän erittäin julman ja alentavan ihmisarvoa halventavan käytännön ja ryhtyy keskipitkällä aikavälillä vähintäänkin uudistamaan lainsäädäntöön. Malesia on YK on jäsenvaltio ja YK on ihmisoikeusneuvoston jäsen. Edellinen puhuja siteerasi jo YK asiakirjassa todetaan, että ruumillinen kuritus on lähellä kidutusta. Malesian, mikäli se haluaa pysyä tuossa ihmisoikeusneuvostossa jäsenenä, sen täytyy nopeasti ryhtyä tuomasta toimeen ja muuttaa lainsäädäntöön ja käytänteitä. Kiitoksia Rova Lohbiler. Puhemies, Malesia on siirtynyt kohti islamilaisempaa hallitustapaa ja tämä huolestuttaa meitä, koska se voisi olla tärkeä liittolainen Euroopan unionille taloutensa takia, mutta valitettavasti nämä läntiset ihmisoikeuskonseptit Malesiassa eivät ole niinkään kehittyneitä, mutta en oikeastaan ymmärrä, miksi me olemme tässä ottaneet silmätikuksemme Malesian, koska monissa muissakin sarjamaissa tämän tyyppi tyyppiset rangaistukset ovat sallittuja ja jossa Korania käytetään lopullisena sääntökirjana. Ja joissakin maissa tätä raiparangaistusta käytetään lievempänä rangaistusmuotona, jossa muita vaihtoehtoja ovat esimerkiksi kivittäminen Mm, mm, naapurimaassa Singaporessa myöskin rikollisia tuomitaan äh, raipparangaistuksiin. Ja Acehissa on juuri hiljattain sarjan myötä otettu raipparangaistukset käyttöön. EUn jäsenmaissa aivan oikeutusti ruumiillinen rangaistus on kielletty ja toivon mukaan Malesia tulee äh, seuraamaan meidän esimerkkiämme, mutta minun mielestäni ei ole selvää, että tämä raipparangaistus on kansainvälisen lain mukaisesti laitonta, kuten tässä päätöksessä päätöslausumassa sanotaan. Nok, als nächstes. Kiitoksia herra Tänäkö. Seuraavaksi herra Posselt, yksi minuutti. Sitten. Arvoisa puhemies, mikäli ihminen on elossa, hän on tiettyjä oikeuksia. Suhde valtion suuntaan silloin, kun on kyse lähteistä, läheisistä suhteista, niin tähän valtion suhtaudutaan eri tavalla kuin kammottaviin diktatoreihin toisella mantereella. Malesia on Euroopan unionin läheinen kumppani joten eh, toteaisin, että sen lainsäädäntöä, sen perustuslaki muistuttaa hyvin paljon eurooppalaista lainsäädäntöä, perustuslakia. Verrattuna tänäkään Sharia ei ole pelkästään taustalla ruumiilliseen kurituksen Malesiassa, vaan brittikaudella, brittisiirtämään kaudella näitä käytänteitä oli. Mikäli Iso-Britannia ei olisi ollut siellä siirtämään herrana ja mikäli Isossa Britanniassa ei olisi otettu tätä rangaistusta pois käytöstä, niin silloin aivan olla pitäisi suhtautua tähän rangaistukseen Isossa Britanniassa. Tämä on kuitenkin vastaan kansainvälistä oikeutta ja ihmisoikeuksia tämä käytäntö. Malesia on maa, jossa eri uskonnolliset yhteisöt ja etniset yhteisöt ovat jo vuosikymmeniä eläneet rauhanomaisesti rinnakkain ja toivottavasti tällä tiellä pysytäänkin. Malesia on erittäin läheinen kumppani Euroopan unionin kanssa ja toivottavasti nämä barbaariset rangaistusmuodot nyt sieltä saadaan kitkettyä pois. Vielen Dank, Kiitoksia. Herra tänä joka haluaa nyt käyttää sinisen kortin mukanaan tuoman puhemahdollisuuden. Tässä esitettiin kysymys. Kunnioitan herra Posseltia. En ole kansainvälisen lain asiantuntija, mutta minä en ole nähnyt kansainvälisessä laissa mitään osoitusta siitä, että tämä raiparangaistus olisi laiton käytäntö. Raiparangaistus minun mielestä sitä ei kielletä kansainvälisessä laissa. Ja tämä kidutuksen vastainen sopimus, siinä sanotaan, että raiparangaistus saattaa olla sama kuin kidutus, mutta ei välttämättä. Ehkä joku voisi selittää minulle, miksi tätä raiparangaistusta pidetään laittomana kansainvälisen lain mukaan. Jos me emme pitäydy faktoissa tässä talossa, niin silloin uskottavuus kärsii. Herra Pusselta. Osoitteko te kysymyksiä, herra Onko teillä jotain kysyttävää? No minä esitin kysymyksen ja voin tehdä, milloin esitin kysymyksiä, minä voin vastata. Tämä raiparangaistus on kidutusta ihmisoikeuksien ja kansainvälisen oikeuden valossa huolimatta siitä, onko tämä maa kumppani vai ei. Tämä on aina tuomittava tämä toiminta. Kiitoksia herra Posselta. Puolitoista minuuttia seuraavaksi rouva Vergia. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puhemies. Malavis kuuluu niihin valtioihin, joiden kanssa harjoitetaan yhteistyötä EUn kanssa, vaikka se on aika vaatimatontakin. Ja yhteistyö on ollut pikemminkin myönteistä. Erityisesti on tehty taloudellista, mutta myös sosiaalista yhteistyötä tai homekoulutus ja naisten ja haavoittuvimpien ryhmien tilanne. Ihmisoikeuden ja demokratian kannalta tilanne ei ole mitenkään idyllinen. Tällä hetkellä keskustelemamme aihe on siitä surullinen osoitus. Malesia on allekirjoittanut jotenkin kansainvälisiä yleissopimuksia mukaan lukien ihmisoikeuksien yleismaailmien julistus ja muutamia muita. Se ei kuitenkaan halua allekirjoittaa kansainvälistä kidutuksen vastaista yleissopimusta. Malaisia kuuluu niihin maihin, jotka soveltavat kuolemantuomiota ja se on jopa välttämättä pakollinen eh, tuomio huumekaupasta. Kuritustuomioita eh, Soveltaa kaikkiin naisiin, miehiin, henkilöihin, jotka ovat laittamissa sukupuoliyhteyksistä, myös koululaisiin, jotka ovat erityisen tottelemattomia. Vielä pahempaa on se, että ne, jotka, joihin, toteutu, joihin sovelletaan näitä rangaistuksia, e, e, näitä rangaistuksia e, seuraavat myös lääkärit, joiden tar- tarkoituksena on vain elvyttää kohteet. On vielä pahempaa, että Malesia on viime vuonna vuosina laajentanut luetteloa, joista annetaan raipparangaistus. Niitä niitä on yli 60, mukaan lukien laiton maahan tulo tuhansia, tuhansiin pakolaisiin on sovellettu tätä kiduttavaa tar- rangaistusta. Malesian hallituksen on tehtävä loppu tällaista käytännöstä. Vuoropuhelu Euroopan unionin ja Malesian kanssa kuitenkin tuntuu tuottavan hedelmää, Eikö tässä tilanteessa Euroopan unionin pitäisi tehdä kaikkia mahdollisia välineitä, jotta se voisi vakuuttaa Malesian äh, luopumaan ja edistämään tällä alalla. Vielen Dank, Frau Kollegin. Kiitoksia, Rova Vergia. Haluaisin todeta, että nyt ei ole kyse siitä, että olen mitenkään, olen mitenkään epäkohtelias, mutta mikäli ylitätte puhekanne yli kolmas osalla, niin silloin emme saa tätä koko puhelistaa käytyä lävitse varsinkin kun nyt on kollegiaalisuudesta kyse viimeisestä istunnosta joulua, joten toivon, että puheenjohtaja kollega Preda seuraavaksi, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Haluaisin aluksi mainita joitakin tosiasioita Amnesty Internationalin tutkimukset, jotka julkaistiin tässä joulukuussa. Lähes 10 000 pidätettyä ja ainakin 6 000 pakolaista joutuu rangaistuksen kohteeksi vuosittain Malesiassa. Useat äh, raipparangaistukset tapahtuvat vankiloissa. Kuten äh, edustaja Tanok sanoi, valitettavasti Malesia ei ole ainoa maa, jossa äh, toteutetaan tätä vanhaa rangaistusta. Niihin kuuluu myös Singapore, mutta Malesian tapauksessa ongelmallista on rangaistusten määrä, tai siis rikosten määrä, jotka johtavat raipparangaistuksiin rangaistukseen. 66 rikoksesta tulee raipparangaistus. Sen sijaan Singaporessa raippaa annetaan vain kolmesta kymmenestä rikoksesta. Kollega Posselt eh, aivan oikein sanoi, että kyseessä on kidutuksen muoto. Kansainvälinen oikeus kieltää kategorisesti kidutuksen. Kiitoksia. Seuraavaksi herra Paletskis, joka ei tosin ole paikalla. Hän pyysi, että koosta anteeksi, että on jatkunut yksi minuutti. herra puhemies, parlamentin päätöslauselma on ajankohtainen ja tärkeä. Tuhansia, tuhannet saavat raipparangaistuksen Malesiassa joka vuosi. Se on epäinhimillinen äh, rankaisun muoto ja se tulisi kieltää kaikkialla maailmassa. Raipparangaistus on äh, kiduttamista. Amnesty Internationalin mukaan musliminainen äh, sai raipparangaistuksen Malesiassa, jossa shariaa sovelletaan, ja syy rangaistukselle oli se, että hän oli juonut olutta. Amnesty International on myös äh, kertonut, että siirtotyöläisiä ja siirtolaisia on rangaistettu, rangaistettu tällä tavalla. Malesiassa. Me vaadimme Malesian hallitukselta sitä, että se ratifioisi YK kidutuksen vastaiset pöytäkirjat ja myöskin tämän kansainvälisen kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan pöytäkirjan. Kiitos. Dank, Frau Kollegin Kiitoksia rouva Jäätemäki. Seuraavaksi herra Ziobro, yksi minuutti, olkaa hyvä z satysfakcją odnotowujemy fakt rozwoju gospodarczego malezji i poprawy warunków życia. että Malesiassa on tapahtunut hyvin voimakasta taloudellista kehitystä ja maa on vaurastunut kovasti viime aikoina. Siksi olemmekin niin hämmästyneitä, kun luemme Amnesty Internationalin kertomukseen raporttia raipparangaistuksista. Tämä on erittäin julma, ankara rangaistus. Joskus sen voi saada hyvinkin pienestä rikkomuksesta. Erityisen julma käytäntö on silloin, kun se kohdistuu laittomiin maahantulijoihin, joille ei ole asianmukaista matkustusasekirja. Esimerkiksi Burman pakolaiset ovat joutuneet tällaisen kaltoinkohtelun kohteeksi. Tämä rangaistustapa kulkee käsi kädessä perinteiden ja maan historian ja rangaistuksen historian kanssa – Monet rikokset, joista saa tämän rangaistuksen, liittyvät uskonnon normien rikkomiseen ja paikallisten tapojen rikkomiseen. Eräs Suharno muun muassa, tai rouva Suharno muun muassa, tuomitti raiparangaistuksen siksi, että hän oli juonut olutta. Ja meidän täytyy kyllä kaikkien tuomita tällainen. Seuraavaksi edustaja Paška, puolitoista minuuttia. Islamske tradičné pravo šaria Kiitos. Sharia-laki, jota sovelletaan myöskin maltillisissa muslimimaissa, siellä puhutaan ruumiin rangaistuksissa. Malesiassa annettiin raipparangaistuksia naiselle, joka jäi kiinni oluen juomisesta. Myöskin naisvankilassa on naisille tällaisia rangaistuksia annettu, mutta tämä kuuden raiparangaistuksen rangaistus annettiin kahden lapsen 32-vuotiaalle äidille. Se muutettiin myöhemmin kolmen kuukauden yhteiskuntatyörangaistukseksi. Myöskin eräälle toiselle henkilölle on annettu kuuden raiparangaistuksen rangaistus ja vuoden vankeusrangaistus. Abdurrahman tuomari oli näiden tuomioiden takana. Tätä samaa argumentointia käytettiin, käytti varaopetusministeri, joka sanoi, että ruumiillista rangaistusta voidaan käyttää kouluissa ja vanhemmille kerrotaan sitten tällaisista rangaistuksista ja että todistajan täytyy olla läsnä. Me emme keskustele tässä mistään eksoottisista asioista, vaan tämä on jokapäiväistä elämää muslimimaissa. Meidän tulisi käyttää diplomatiaa hyväksi, jotta näissä maissa päästäisiin eroon tällaista keskiaikaista rangaistusmuodosta. Kiitoksia, herra Paska. Seuraavaksi muut kuin ryhmien puhujat. Ensimmäisenä herra Soni, olkaa hyvä. huoste oraz wszelkich form kar cielesnych i nieludzkiego traktowania. Totesin, että haluaisin tuomita kaikki epäinhimilliset rangaistusmuodot mukaan luettuna rang- raipparangaistuksen. Malesiana lakikirjoissa on 66 eri rikosta, joista voi langettaa raipparangaistuksen. Eli tämä on käytännössä kidutusta ja monien kansainvälisten sopimusten ja lakien mukaan tämä on laitonta. Amnesty International on viitannut monien laittomien siirtolaistenkin kohtaloon, jotka ovat joutuneet raipparangaistuksen uhreiksi. Malesia voi suojata ihmisoikeuksia, niin, sen pitäisikin. Sen pitäisi ryhtyä nyt paljon aloitteellisemmaksi ihmisoikeuksien suojamisessa. Meidän täytyy painostaa malliseen hallitusta. Tämän vuoksi ihmisoikeudet ja ihmisoikeuslausekkeet täytyisi ottaa ehdoksi kaiken tyyppisiin yhteistyösopimuksiin mukaan luettuna sopimuksen Malesian kanssa. Kiitoksia. Seuraavaksi herra Czernecki, yksi minuutti, olkaa hyvä. Panie przewodniczący, szanowni państwo, Malesia to tygrys. Kiitos, herra puhemies, hyvät naiset ja herrat. Malesia on taloustiikeri. Se on kehittynyt maa, joka on esimerkki, jota koko Kaakkois-Aasia voi seurata. Mutta tällä tiikerillä on vakava ongelma. Ja se ongelma on se, että siellä raipparangaistukset ovat sallittuja. Tietenkin voidaan siinä sanoa, että meidän tulee kunnioittaa kulttuurieroja ja että meidän eurooppalaisina tulisi herkistyä näille kulttuurisille eroille, eikä meidän tulisi pakottaa muita maita hyväksymään meidän ratkaisujamme. Mutta tässä kyseenomaisessa tapauksessa on kyse kuitenkin ihmisoikeuksista. Ihmisoikeudet ovat universaali asia. Ei ole mitään väliä, mitä mitä kansakuntaa tai rotua edustaa. Ja Euroopan parlamentissa meidän velvollisuutenamme on puolustaa ihmisoikeuksia ja ihmisarvoa, ja raipparangaistus ei ole linjassa ihmisarvon kanssa. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi puhuu Ruva McVey. Olkaa hyvä. Inflicting physical pain. Kiitoksia. Ruumillinen kuritus on vastoin ihmisarvoa, ihmisen arvokkuutta. Raipparangaistus on vastoin oikeutta olla tulematta tulla kirjoitetuksi, mutta myöskin vastoin olla. Tämä on myöskin ihmisarvon ja arvokkuuden loukkaus. Joka vuosi tällaisia tapauksia tuomitaan. Uhrit usein menettävät tajunsa. Tämä jo osoittaa, mistä on kyse. Upseerit, jotka joutuvat näitä rangaistuksia langettamaan, mielellään haluaisivat pelastaa nämä ihmiset ja olla antamaan, suorittamatta rangaistuksia. Ihmiskärsimyksestä on kyse vetoisin komission ja neuvoston ja myöskin Malesian hallituksen, jotta hyvin nopeasti saataisiin aikaan moratorio ja loppujen lopuksi poistettaisiin nämä rangaistukset lakikirjoista. Ihmisten ruoskiminen ja kepittäminen hallituksen käskystä täytyy kerta kaikkien lopettaa. Kiitoksia Rova McAvey. Seuraavaksi Edustaja Pasescu, olkaa hyvä. Tulkon malai. Kiitoksia puhemies. On valitettava, että Malesiassa sovelletaan raipparangaistuksia näin massiivisella tavalla ja yhä laajenemassa määrin. Malesian hallituksen käy käytäntöjä rohkaistaan virallisesti. Meidän on kuitenkin muistettava, että raippaa rangaistus vähentää rikollista toimintaa. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa, näin väitetään, mutta vankiloissa viranomaiset ottavat vastaan lahjuksia niin, että he eivät toteuttaisi rangaistuksia. Tuhannet, raippa, tuhannet kärsivät raipparangaistuksista vuosittain – Kaikilla malesialaisilla ja maahanmuuttajilla on oikeus asianmukaiseen oikeudenkäyntiin, jossa tunnustetaan syytetyn oikeudet mukaan lukien oikeusapuja ja tulkka. Ja nyt sitten menettely ilman puhujalistaa. Ensimmäisenä puheenvuoron saa herra Repo

parlamentti aivan oikein kehottaa malesian viranomaisia lopettamaan välittömästi eh, ruumiillisen rangaistuksen ja kidutuksen niin lainsäädännössä kuin käytännössä. kiitoksia puhemies. Kiitos, herra Repo. Ja seuraavaksi Göringen der Ötteberg. Eh, yksi minuutti. Dziękuję, panie przewodniczący. Biczowanie eh, praktykuje się w Malezji od Kiitos, herra puhemies. Raipparangaistusta on käytetty Malesiassa siitä lähtien, kun britit ottivat tämän maan haltuunsa hiljattain on laajennettu tätä listaa tänä päivänä 66 rikoksesta voi saada raipparangaistuksen. Syytetyille ei kerrota milloin he tämän rangaistuksen saavat ja 10 000 tällaista rangaistusta annetaan vuodessa. 60 prosenttia näistä kohdistuu laittomiin siirtolaisiin, jotka kielimuurin takia eivät edes tajua mistä heitä syytetään. Kuitenkaan maan viranomaiset eivät näe mitään syytä muuttaa lakia ja heidän mielestään se on tehokas rikoksen vastaisen taistelun keino. Euroopan unioni on korvamerkinnyt 17 miljoonaa euroa talousarviostaan Malesian talouden tukemiseen ja tästä syystä meidän tulisi vaatia kumppaniltamme sitä, että se allekirjoittaisi tämän YK kidustuksen vastaisen asiakirjan. Meidän tulisi tuomita tämä rangaistusmuoto, koska se rikkoo kansainvälisiä standardeja. Frau Kollegin Kiitoksia. Viimeisenä puhuu Rova Kretu. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Hyvä puhemies, hyvä komission jäsen. Lähes 10 000 Malesian kansalaista ruoskitaan vuosittain paikallisessa lainsäädännössä. Tätä rangaistusta sovelletaan 66 rikokseen. Tämä lukumäärä on tänä vuonna noussut ja se äh, on huolestuttavaa tieto. Tähän rangaistukseen sovelletaan monia puutteita, ei anneta ammatillista eikä lääkäri äh, eikä oikeudellista tukea. Euroopan unionin on yhä enemmän pyrittävä siihen, että tällainen rangaistus kumottaisiin. Sen on painostettava Malesiaa niin, että se, että se noudattaisi riippumatonta oikeudenkäytöä myös maahanmuuttajien osalta. Frau Kollegin Kretu, zum Abschluss der Debatte spricht. Kiitoksia, Rova Kretu. Lopuksi keskustelussa esittää puheenvuorolla komission jäsen herra Pibalks, olkaa hyvä. Of the European Parliament. The Commission condemned. Puhemies, parlamentin jäsenet, komissio tuomitsee ruumiillisen rangaisun, rang, ruumiilliset rankaisumenetelmät koska ovat vastoin YK asiakirjoja ja kansainvälisiä normeja. Tämä perinte heijastui myöskin Euroopan unionin suuntaviivoihin suhteessa kolmansiin maihin, on kun on kyse kirjoituksesta, epäinhimillisestä tai millään tavalla ihmisarvoa halventavasta kohtelusta. Amnesty International antoi hiljattain kertomuksen Malesian raiparangaistuskäytänteestä. Tämä oli erittäin huolestuttavaa lukemista. Toivon, että tekstissä katettaisiin kaikki muutkin maat, joissa raiparangaistusta perinteisesti edelleenkin harjoitetaan. Euroopan unionin yhdessä YK kanssa on usein ottanut asian puheeksi Malesian kanssa. Jotkut jäsenvaltiotkin ovat näin tehneet, muun muassa silloin kun pyydettiin sitä ratifioimaan YK kirjoituksen vastainen peruskirja. Ihmisoikeusneuvoston yhteydessä helmikuussa 2009 niin ikään keskusteltiin asiasta. YK on järjestänyt seminaarin myöskin ihmisoikeuksista. Ja tuonkin seminaarin yhteydessä vaadittiin Malesia ratifioimaan muitakin YK yleissopimuksen mukaan luettuna kirjoitusta vastaan. Sama kysymys otettiin esiin myöskin vuoden 2010 alussa silloin, kun YK on lähetystön päällikkö tapasi Malesian ulkoministerin. Tämä on seikka, johon kiinnitämme hyvin paljon huomiota. Euroopan unioni ja Malesia pian aloittavat neuvottelut kumppanuus- ja yhteistyösopimuksesta. Siinä on mukana ihmisoikeuksiin liittyviä säännöksiä. Kun tuo sopimus astuu voimaan, se luo muodollisen vahvan pohjan, jonka avulla voidaan vahvistaa säännönmukaista ihmisoikeusvuoropuhelia Malesian kanssa. Tällä välin me jatkamme edelleenkin tämän kysymyksen esiinottamista Malesian kanssa. Kiitoksia. Kiitoksia paljon komission jäsen Pivalks. Meillä on tehty kuusi päätöslauselmaesitystä P7078 kautta 10, 7